So good afternoon, colleagues. Uh, I welcome you back to the session. No niin, hyvää iltapäivää kollegat. Toivotan teille tervetulleeksi takaisin tänne. Toivottavasti teillä oli piristävä lounastauko. Nyt iltapäivällä me keskitymme EUn ihmisoikeuspolitiikan sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuteen. Ja nyt haluaisin muistuttaa teitä vielä kaikkia siitä, että tänä aamuna monet näistä esimerkkeistä puhuitte, näistä esimerkkeistä, joita te käsittelette kotona, ihmisoikeuskysymyksiä, joita käsittelette kotona, esimerkiksi pakolaisstatus ja maahanmuuttojen kuluttajat. Nämä ovat asioita, joita myös käsittelemme täällä Euroopan parlamentissa sisäasiain valiokunnassa. Ja jos me unohdamme johdonmukaisen politiikan, me emme ole itsekriittisiä täällä Euroopan unionissa, niin sitten tiedämme aivan hyvin, että kun menemme monenkeskisiin kokouksiin tai keskustelemme eh, kollegojen kanssa Euroopan unionin ulkopuolelta, meidän uskottavuutemme kärsii, jos me emme tätä asiaa eh, huomioi. Ja siksi on, tämä on tärkeä kysymys, josta me keskustelemme teidän kanssamme kansallisella tasolla, miten saisimme enemmän johdonmukaisuutta aikaiseksi. Ja ennen kuin annan eh, puheen tässä ähm, valiokunnan puheenjohtajalle, niin pyytäisin teitä, ähm, jotka voitte jäädä tänne pidemmäksi aikaa, niin jäämään tänne, koska meillä on sitten heti tämän kokouksen jälkeen ähm, kuulemistilaisuus, julkinen kuulemistilaisuus EUn takaisinottopolitiikasta ja ihmisoikeusvaikutuksista. olen erittäin iloinen, että meillä voi olla tämä äh, kokous yhdessä Juan Fernando López Aguilarin kanssa, joka on äh, kansallisvapauksien ja oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja, ja me pystymme tällä tavoin osoittamaan, että ihmisoikeudet äh, liittyvät yhtä lailla sisäasioihin kuin ulkosuhteisiinkin. Ja nyt haluaisin lyhyesti toivottaa tervetulleeksi panelistimme. Meillä on herra Morten Kierum, joka on Euroopan unionin perusoikeusviraston johtaja. Ja tervetuloa, te tulitte Viinistä ymmärtääkseni. Ja sitten meillä on Rova Vigante Milasjute, joka on neuvoston työryhmän puheenjohtaja, työryhmä, joka käsittelee äm, perusoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja ihmisten vapaata liikkuvuutta, FREMP-työryhmä. Olkaa hyvä. Mrs. Barbara Lop- and, uh, thank- Kiitokset Lohbilder. On mukava olla täällä yhteistyössä valiokuntien välillä. Erityisesti nyt sitten ihmisoikeusasioita käsittelemässä. Ja minä johdan sitten vielä tätä omaa valiokuntaani, vapauksien, vapauksien oikeuksien ja sisäasioiden valiokuntaa. Ja Tämä liittyy selkeästi ihmisoikeuksiin ja kansanvaltaan ja me olemme nyt täällä sitten arvioimassa sisäistä ja ulkoista unionipolitiikan johdonmukaisuutta parlamentin tasolla ja tämä yhteistyö vie paljon voimia ja tahtoa tehdä yhteistyötä valiokuntiemme välillä. Unioni vie näitä arvoja eteenpäin sekä täällä omalla mantereella että maailmanlaajuisesti. Ja se on, tämä on tietysti tullut historiasta edistää oikeusvaltioperiaatteita ja ihmisoikeuksien, perusoikeuksien, perusvapauksien jakamattomuutta. Ja siitä syystä unionin täytyy olla toimia edelleenkin arvojen symbolina ja tästä syystä me olemme Lissabonin sopimuksen jälkeen tulleet voimaan tämä meidän valiokuntamme ja me olemme tärkeällä sijalla. Ja sitten jos ajattelemme noita kuulemistilaisuuksia unionin tilasta mm, ja siitä, miten me olemme sitoutuneet näiden standardien eteenpäin viemiseen, ja miten parlamentti on sitten saanut vietyä eteenpäin demokratian arvoja. Me puhumme kolmansien maiden kanssa, mutta tietysti myös katsomme itse itseämme ja sitä, miten me käyttäydymme, miten me unionissa noudatamme omia arvojamme jotka on ilmaistu perusoikeusasiakirjassa myös artiklassa 2 Lissabonin sopimuksessa. Me olemme paljonkin käyneet keskustelua asiasta vapauden, oikeuden turvallisuuden alueen yhteydessä valiokunnassani ja me olemme järjestäneet runsaan määrän erilaisia väittelyitä joissa olemme puhuneet oikeuksista ja perustuslaillisista haasteista ja kohdentaneet niihin huomiotamme. Joten minä tahtoisin nyt ennen kuin ryhdymme tähän varsinaiseen keskusteluun, niin kertoa, että me olemme tämän talon kolme valiokuntaa Live Afko ja myös tämä oikeusasianvaliokunta yhdessä keskustelijat myös Tukholman ohjelmasta. Me, tämä on olennaista. Me käsittelemme tuota artiklaa 51 tämän työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti ja meidän täytyy päästä päätös, päätökseen, miten me voimme saavuttaa ne tavoitteet, joita unionille on asetettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden että silmällä pitäen. Pitääkö meidän löytää jonkunlainen tasapaino, mikä on olennaisin kysymys, miten me voisimme toimia vielä paremmin, miten voimme vielä parantaa toimintaamme, löytäksemme vapauden ja turvallisuuden välille paremman tasapainon ja vielä lisäksi, miten sitten voimme olla varmoja siitä, että kansalaiset saavat viestin perille, että me välitämme heidän perusoikeuksistaan. Muutamat asiat tässä viime aikoina ovat jo soittaneetkin hälytyskelloja kun ajatellaan Euroopan kansalaisten yksityisyyden valvontaa. Meidän täytyisi tosiaankin kansalaisille puhua tästä asiasta ja varsinkin nyt tässä ennen vaaleja, kun jotka tulevat ensi vuoden keväällä, niin, ja haluamme kuulla kansalaisten puhuvan asiasta, niin tämän keskustelun keskiöön ja koko vaalikeskustelun keskiöön täytyy asettaa se, että me emme puhu pelkästään talouskriisistä ja euron hallinnasta, vaan myöskin oikeuksista ja kansalaisten vapauksista. Ja me olemme myös neuvotellessamme tai tehdessämme sopimuksia unionin puolesta muistuttaneet näistä ihmisoikeuksien standardeista, jotka haluamme toteutettavan jokaisella tasolla askel askeleelta eurooppalaisessa prosessissa. Ja me pidämme nämä vaatimuksemme korkeina ja olemme sitoutuneet tähän. Ja tämä on todella mainiota yhteistyötä nyt ihmisoikeuksien alevaliokunnan kanssa ja ulkoasiain puolelta myöskin, eli on mukava olla mukana tässä keskustelussa. Ensimmäinen puheenvuoro Morten Kierumille, olkaapa hyvä perus oikeuksien viraston johtaja. Thank you very much, Madam Chairperson. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset sinulle, Juan Fernando. Kiitokset tästä kutsusta tähän tämänpäiväiseen tilaisuuteen, jota voimme jatkaa näitä keskusteluja, jotka alkoivat viime vuoden marraskuussa. Tarkoituksena on keskustella sisäistä ulkoisesta johdonmukaisesta mukaisuudesta. Ja on hienoa, että myöskin kansalliset parlamentit ovat täällä edustettuina ja näin voimme laaja-alaisemmin keskustella tästä asiasta ja kuulla kansallisia kommentteja ja näkö, asia, asioita EU-näkökulmasta katsottuna. Kuten Juan Fernando sanoi, jos haluamme olla uskottavia ja uskottavia kumppaneita, niin kyllä me tarvitsemme myöskin selkeät pelisäännöt EUn sisällä. Eli että sillä suhteella ei ole, sillä saralla ei ole ongelmia. Mutta mitä tulee perusoikeuksiin ja johdonmukaisuuteen se ei ole mikään moraalinen velvoite, vaan se löytyy myöskin itse sopimuksesta. Nämä perusoikeudethan luovat pohjan EUn kaikille toimille, riippumatta siitä, ovatko ne niin sanottuja ulkoisia vai sisäisiä toimia. Saan todeta myöskin seuraavaa, että kun seuraa maailman menoa, Viiniin tulee paljon vieraita muualta, niin kyllä se on osoittanut, että EUta kunnioitetaan tässä suhteessa. Me voimme toimia ikään kuin innoittavana tahona kolmansille maille, hallitukselle ja toimijoille. Tämän sanottua niin tietenkin täytyy myöskin todeta, että keräämämme tiedot osoittavat, että Huomattavia ongelmia ja haasteita löytyy myöskin Euroopasta monenkien asioiden tiimoilta. Siihen palaan tuonempana. Mutta yksi huomio heti näin alkuun. Ei voida sanoa, että tärkeintä olisi katsoa, että mikä on tämänhetkinen ihmisoikeustilanne juuri nyt. Tietenkin on hyvä tietää, mikä on tämänhetkinen tilanne, mutta ehkäpä olisi järkevämpää katsoa, että ovatko ne asiat, joita on käsitelty, niin onko niistä saatu jotain aikaiseksi, ovatko eri tahot pyrkineet saamaan aikaiseksi muutoksia, sellaisia muutoksia, että ihmisten elämä paranisi. Tämähän on loppujen lopuksi se kaiken A ja O. Eli se, huomioidaanko ja vaalitaanko ihmisoikeuksia oikealla tavalla ja onko meillä riittävät hälytysmekanismit käytössä, jotka ilmoittavat heti, jos tilanne heikkenee. Eli meillä on eri tahoja ja rakenteita tai pitäisi olla, jotka ovat sitten kykeneviä ilmoittamaan, mikäli asiat eivät etene oikealla tavalla. Ennen kuin päädyn virastomme tutkimustuloksiin, tähän sisäisen ja ulkoiseen johdonmukaisuuteen liittyen, niin saan ottaa esille muutaman kommentin, joiden osalta Euroopan unioni voisi toimia muille alueille innoittajana, esikuvana. Tuskinpa missään muualla päin maailmaa vaalitaan näin hyvin tätä avoimuutta haasteiden suhteen – Meillä on monipuolinen mediakenttä, joka ilmoittaa näistä haasteista. Ja meillä on myöskin hyvä, toimiva juridinen pohja, EUn perusoikeuskirja. Sehän on meidän lainsäädäntöpakettimme, johon tämä järjestelmä nojautuu. Mutta saan tässä yhteydessä myöskin mainita EUn liittymisen YK perusasiakirjaan kosken ihmisoikeuksia eli, ja vammaisten oikeuksia. Eli meillä on vahva juridinen tukipilari. Ja sitten meillä on lukuisia instituutioita, jotka harjoittavat tätä työtä sekä kansallisella tasolla, tuomioistuimet, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, kansalaisyhteiskunta ja muut, jotka ajavat ihmisoikeuksien tilanteen parantamista. EUn tasolla taas meillä on tämä perusoikeuskirja, neuvosto, komissio ja parlamentti pyrkivät itsekin parantamaan työtä siten, että ihmisoikeuskysymyksiin voidaan tehokkaammin Paneutuu, Eli sitten meillä on vielä tämä meidän virastomme, joka yrittää sitten faktoihin nojautuen kertoa, mikä on Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mikä on tilanne. Ja meillä on lukuisia politiikka-aloja, kuten romaanipolitiikka ja kansallisen integraatiostrategian politiikka – Silloin on parannettu ihmisoikeustilannetta ja se voisi toimia innoittavana lähestymistapana esimerkiksi syrjäytyneille väestöryhmille muualla maailmassa. Ja sitten meillä on koordinaattori, joka vastaa ihmiskaupan vastaisesta taistelusta. Ja sitten hän vastaa myöskin modernist orjuuden vastaisesta taistelusta ja sitten tietosuojajärjestelmä joka toimii. Tällä voidaan yksityisyyttä suojella. Eli tässä ihan kaikessa lyhykäisyydessään nämä positiiviset rakenteet, jotka on olemassa ja joihin meidän toimintamme pitäisi nojautua. Meillä on rakenteet ja lainsäädäntö käytettävissä, mutta se ei aina tarkoita, että käytännössä järjestelmä toimisi. Ja että siitä kaikki unionin 500 miljoonaa kansalaista hyötyisivät. Sanen ottaa tähän liittyen muutaman esimerkin esille. Eli missä määrin tämä linkittyy tähän ulkoisen ulottuvuuteen. Virastomme aloitti tänä vuonna tutkimuksen ja saimme vastauksia 93 000 seksuaalivähemmistöryhmästä kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista. Noin 60-65 prosenttia vastanneista sanoivat, että he eivät halunneet esiintyä seksuaalisen vakaumuksensa mukaisesti. Ja samainen tutkimus osoitti, että noin neljännes vastanneista on joutunut väkivallan kohteeksi viime, kuluneen 12 kuukauden aikana. Ja kun kysyimme, että mitä teitte siinä tilanteessa, niin useimmat ilmoittivat, että he eivät tehneet yhtään mitään, eivät tehneet rikosilmoitusta, koska he eivät luottaneet poliisin tekevän yhtään mitään lukuisia muitakin syitä lueteltiin, eli tämä on yksi ongelma. Kun katsotaan EUn tasoa, LGBT-asiat hoidetaan vain ainoastaan syrjinnän vastaisen taistelun välinein. työllisyyskentällä ei sen laajemmin sosiaalisella kentällä, kuten esimerkiksi etnisen alkuperän tai rodun suhteen. Heinäkuussa 2013 neuvosto hyväksyi suuntaviivoja. Tarkoituksena on vaalia myöskin LGBT-ryhmän oikeuksia unionin ulkoisissa suhteissa. Näitä, tätä viestiäkin me yritämme välittää eteenpäin. Eli tämä horisontaalinen syrjinnän vastainen direktiivi voitaisiin hyväksyä, koska sitä kautta seksuaalivähemmistö ja vammaiset voitaisiin paremmin huomioida kaikilla yhteiskunnan aloilla – Ja Euroopassa ongelmana on muun muassa se, että perustuslailliset rakenteet ovat uhattuina ihmisoikeusjärjestöt, tasavertaisuutta ajavat järjestöt, tuomioistuimet ja niin poispäin. Ja on havaittavissa, että voidaan puhua jopa rankaisemattomuuden periaatteen soveltamisesta silloin, jos väkivallan kohteeksi joutuvat seksuaalivähemmistön jäsenet tai muiden vähemmistöryhmien jäsenet. Eli näihin pyrimme puuttumaan sitten omilla toimillamme. Sitten kolmanteen alaan, joka ei varmaankaan tule teille yllätyksenä. Tämä liittyy läheisesti ulkoiseen, ulkoisiin suhteisiin, eli maahanmuutto, turvapaikka ja rajavalvontakysymykset, kolmansien maiden kansalaiset – pyrkivät tulemaan Euroopan unionin alueelle ja näiden kolmansien maiden kanssa yritämme olla yhteydessä. Tuhannet ihmiset ovat viime vuosien aikana menettäneet henkensä Välimeren alueella, kun ovat yrittäneet laittomasti tulla Euroopan unionin alueelle ja tuhannet työntekijät, maaseututyöntekijät, jotka ovat päässeet jo Euroopan unionin alueelle, joutuvat usein lähes orjuutta vastaavaan työsuhteeseen. Näihin tapauksiin meidän täytyy paneutua. Kyllähän näihin asioihin puututaan. Meillä on olemassa laajaa lainsäädäntöä, mutta silti on olemassa vielä paljon työmaata edessämme. Me kaipaamme laajempaa solidarisuutta silloin, kun kyse on todellakin esimerkiksi turvapaikkakysymyksistä. Yksi esimerkki tässä suhteessa mainitakoon, ehkäpä tiedätte, että Yhdysvallat uudelleen asetti Maltalla, Maltalta enemmän ihmisiä kuin Euroopan unionin kaikki jäsenvaltiot. Eli parantamisen varaa toki löytyy ja lopuksi ehkä vielä muutama konkreettinen etenemisehdotus. Mielessäni tässä on lähinnä kansallisten parlamentaarikkojen ja EUn parlamentin jäsenten toimintamahdollisuudet. Eli pitääkö tämä asia jatkuvasti tapetilla, näin voidaan varmistaa, että asia ei pääse unohtumaan päivittäisessä työssämme. Parlamentaarikoilla on keskeinen rooli silloin, kun puhutaan Euroopan unionin toissijaisen lainsäädännön täytäntöönpanossa, koska näin voidaan varmistaa, että kansallinen lainsäädäntö transponoinnin myötä on myöskin huomioinut perusoikeuskysymykset. Eli tämä kansallisen tason valvonta on keskeisellä siellä. Ja sitten monimuotoisen EUn arkkitehtuurin tehokkuutta voitaisiin vaistaa esimerkiksi, jos 28 kansallista parlamentaarista ihmisoikeusvaliokuntaa voisivat tavata säännöllisesti toisensa. Ja kun puhun näistä valiokunnista, niin kyse ei ole vain jostain niistä, jotka vastaavat ulkosuhdekysymyksistä, vaan myöskin niistä valiokunnista, jotka vastaavat sisä, maan sisäisistä toimista. Viime joulukuussa Kyproksella keskustelimme näistä asioista ja toivottavasti sen kokouksen Annista voidaan jatkossa hyötyä. Lisäksi tarvitaan tietenkin koordinaatiota kansallisella tasolla, ottaen huomioon kaikki sidosryhmät silloin, kun todellakin pyritään parantamaan ja vaalimaan perusoikeuksia. Ja minä uskon, että kansalliset parlamentit ovat parhaimmassa asemassa vaalittaessa avointa, hyvää vuoropuhelua eri toimielinten välillä ja myöskin suhteessa kansalaisyhteiskuntaan. Ja saaneen tässä yhteydessä heittää vielä tällaisen lisäkommentin ilmaan. Me olemme olleet huolissaamme siitä, että Euroopassa kansalaisyhteiskunnan rooli on heikentynyt rahoituskriisin vaikutusten myötä. Kansalaisyhteiskunta todellakin kärsii rahoituksen puutteesta ja joskus muistakin tukitoimenpiteistä on pulaa. Ja Euroopan unioni ja jäsenvaltiot pyrkivät tukemaan kansalaisyhteiskuntaa unionin rajojen ulkopuolella, mutta meidän täytyy vaalia myöskin tätä tärkeää EUn sisäistä pilaria, koska sitä kautta todellakin Euroopan unionin alueella perusoikeuksia voidaan parhaiten vaalia. Yhtä lailla tärkeää on kerätä enemmän ja laadukkaampaa tietoa, jotta voimme faktoihin nojautuen tehdä näitä oikeita poliittisia päätöksiä, eli kohdentaa toimiamme paremmin. Ja viraston, viraston ovet ovat teille aina avoinna. Oikein paljon kiitoksia ja nyt jään mielenkiinnolla seuraamaan käytävää keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon herra Kierun teidän lausunnostanne ja kaikesta tästä tiedosta ja myöskin tämä ehdotuksenne, että kaikkien ihmisoikeusvaliokuntien kansallisella tasolla pitäisi tavata. Ja sitten onkin tämä ongelma täällä parlamentissa, miten me mahdumme tämme, koska tässä parlamentissa ei ole poliittista enemmistöä sille, että saataisiin kokonainen täysi ihmisoikeusvaliokunta, joka käsittelee ulko- ja sisäasioita. Me olemme siis osa ulkoasian valiokuntaa, yritämme vaikuttaa esimerkiksi Libeen Tukholman ohjelmasta kirjoitamme lausunnon, mutta meillä ei ole siis varsinaisen valiokunnan statusta. Ehkä pystymme kuitenkin voittamaan tämän esteen ja sitten toimimaan, koska tämän tyyppinen konferenssi kuin tänään, se on erittäin hyvä, että eri tasot, kansalliset e, e, ja EUn parlamentin tasot puhuvat keskenään. Nyt meillä on täällä neuvoston työryhmän puheenjohtaja edustaja Vigante Milasjuta, työ, ryhmä, joka käsittelee perusoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja ihmisten vapaata liikkuvuutta. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun kuulen teitä. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulle on kunnia ja ilo olla täällä tänään ja tehdä lyhyt e, esittely Frempin työstä. Fremp on perusoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja ihmisten vapaan liikkuvuuden työryhmä. Se on varsin nuori työryhmä, se vasta kehittyy ja sanoisin, että se vielä etsii identiteettiään. Frempin edeltäjä oli tällainen ad hoc työryhmä, jonka päätehtävä oli neuvotella asetuksesta, jonka pohjalta sitten perustettiin perusoikeusvirasto. Eli perusoikeusvirasto on meidän lapsemme ja me, se on hyvin tärkeä. Sen jälkeen, kun tästä ad hoc-ryhmästä tehtiin pysyvä työryhmä, me perimme kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät perusoikeusvirastoon, mutta tietenkin teemme vielä paljon enemmän. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, meidän työtämme on erityisesti dominoinut eräs asia, nimittäin EUn liittyminen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Tämä oli hyvin voimakkaasti aina esityslistalla Frempossa ja siksi meillä ei ollut kovinkaan paljon aikaa käsitellä muita kysymyksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Frempin työ rajoittui pelkästään tähän yhteen asiaan. Iranin puheenjohtajakauden aikana kesäkuussa Ähm, tämä komission raportti, äh, hyväksyttiin komission äh, raportti Euroopan perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta ja siellä äh, työryhmä kirjasi ylös, että ähm, Euroopan, EUn liittyminen Euroopan yleissopimukseen olisi ilmiö, joka vahvistaisi ähm, politiikan johdonmukaisuutta, sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta EU:ssa. Tässä tehtiin myös linkki oikeusvaltioperiaatteen ja muiden kysymysten välillä, ja eräs asia nousi erityisesti esiin, nimittäin äm, viharikokset, muukalaisviha ja homofobia. Ja liitettuan puheenjohtajakauden aikana FREMP keskittyy neljään tärkeään kysymykseen. Ensimmäinen on olemassa olevien EU-välineiden tehokkuus viharikosten torjunnassa. Tässä puheenjohtajavaltion suunnitelma on aloittaa keskustelut siitä, mitä on tehtävä EU-tasolla, jotta voitaisiin paremmin torjua viharikoksia. Ja tässä jatkamme Irlannin puheenjohtajavaltion kehittämiä ajatuksia, että me tarvitsemme EU-ssa perusoikeuskulttuurin edistämistä. Emme tarvitse pelkästään hyviä säädöspuitteita, vaan meidän on myös katsottava, miten näitä säädöksiä toteutetaan ja jos ne eivät toimi, niin mitä on tehtävä, jotta ne toimisivat. Joten puheenjohtajavaltion suunnitelma on ensinnäkin kerätä tietoa, jotta tätä keskustelua voidaan käydä. Joten Irlannin puheenjohtajakauden vuoden aikana FREMP vielä pyysi ähm, panostusta perusoikeusvirastolta ja pyysimme, että perusoikeusvirasto katsoisi asiaa äh, uhrien oikeuden näkökulmasta, joten viharikosten uhrit, mitä kokemuksia heillä on ja mitä on tehtävä, jotta heidän etujaan voitaisiin paremmin suojella. Tarvitsemmeko uusia äh, oikeudellisia normeja EU-ssa vai mitä meidän pitää tehdä? Sitten Deton puheenjohtajuuskaudella jäsenvaltiolta pyydettiin myös äm, tietoa äm, puitepäätöksestä, joka käsittelee tiettyjen äm, rasismin ä, mukalaisvihan liittyvien rikosten torjuntaa. Ä, pyydettiin jäsenvaltioiden kokemuksia oikeudellisesta yhteistyöstä tällä saralla ja jäsenvaltiota pyydettiin tätä tietoa. Ensimmäinen tärkeä tapahtuma on suunniteltu vuosittainen konferenssi, jonka järjestävät yhdessä puheenjohtajavaltio ja perusoikeusvirasto. Se on konferenssi, joka käsittelee viharikosten torjuntaa ja se järjestetään Vilnassa 12. ja 13. marraskuuta tässä. Ähm, hiukan mainostan myös erityisesti viraston työtä, mutta se on myös meidän työtämme ja se on erittäin tärkeää. Toivottavasti meillä on mahdollisuus siellä keskustella kysymyksistä, jotka liittyvät viharikosten torjuntaan. Ja tuossa konferenssissa syntyy uusia ajatuksia siitä, mitä voitaisiin tehdä EU-ssa tämän ongelman käsittelemiseksi. Tämä siis viharikoksista. Toinen kysymys Frempin työlistalla on ulkosu, perusoikeusviraston ulkoinen arviointi. FREMP ei arvioi viraston toimintaa. Tämä arviointi on jo tehty ja tämän ulkoisen arvioinnin pohjalta perusoikeusviraston hallintoneuvosto äh, teki joitakin suosituksia sen suhteen, miten viraston toimintaa voitaisiin parantaa, mitä asetusmuutoksia tarvittaisiin ja me neuvostona me suunnittelemme, että hyväksyisimme neuvoston päätelmät, jossa nostaisimme esiin neuvoston näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta tämä virasto olisi tehokkaampi. Mutta tietenkin tämä on komission käsissä jättää ehdotus mahdollisista asetusmuutoksista. Sitten seuraava asia Frempin esityslistalla on EUn kansalaisoikeudet ja tarkemmin sanottuna Fremp työskentelee neuvoston päätelmäluonnoksen parissa, joka käsittelee komission kertomusta kansalaisuudesta. Tässä me tarkistelemme komission ehdotuksia siitä, miten kansalaisoikeuksien suojaa voidaan parantaa. Me suunnittelemme, että nämä johtopäätökset saadaan, nämä päätelmät saadaan hyväksyttyä marraskuussa ja sitten tämä voidaan esitellä Euroopan kansalaisuuden päätöstapahtumassa, joka järjestetään Vilnassa. Olisi mahdotonta kuvitella Frempin työtä ilman EUn liittymistä Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Me keskustelemme tästä asiasta, mutta tämä on epämuodollista, koska Ähm, virallista ehdotusta ei ole komissio vielä jättänyt. Sitten mitä tulee ulkoiseen ja sisäiseen johdonmukaisuuden syyskuun Frempin kokouksen 15. syyskuuta me tutkimme eh, ihmisoikeus- ja demokratian verkoston asiakirjaa, jonka tekin tunnette. Tämä on asiakirja, jonka ovat allekirjoittaneet 48 kansalaisjärjestöä ja tämä on lausunto, jossa kansalaisyhteiskunta kiinnittää EU-toimielinten huomion siihen, miten eu toimielimet käsittelevät mm, ajankohtaisia ihmisoikeuskysymyksiä. Tässä on suosituksia siitä, miten toimielinten vastausta voitaisiin parantaa. Ja tässä on erityisesti suosituksia Frempille. Me Frempissä tutkimme tätä asiakirjaa ja sovimme siitä, että käymme keskustelua marraskuun kokouksessa 21. päivä marraskuuta erityisesti siis ihmisoikeuksien sisäisestä ja ulkoista johdonmukaisuudesta päätimme kutsua Stavros Lambrihidiksen, Kohmin puheenjohtajan, perusoikeusviraston johtajan ja myöskin Euroopan neuvoston edustajan paikalle. Me myöskin äh, siis omassa työssämme käsittelemme tätä äh, ulkois- ja sisäpolitiikan johdonmukaisuutta. Ja vielä tehdäkseni äh, yhteyden keskusteluun, jota käytiin tänä aamuna, jossa Euroopan neuvoston lähettiläs sanoi, että ei saa tehdä kaksinkertaista työtä ja pitäisi käyttää olemassa olevia indikaattoreja ja mekanismeja silloin, kun on tarpeen valvoa toimintaa ihmisoikeusalalla. Ja syyskuun kokouksessa Frempissä me keskustelimme lyhyesti yhteistyöstä komission ja CEPESin kanssa, Euroopan neuvoston kanssa, jotta voisimme valmistella tätä niin kutsuttua oikeustulostaulua. Ja Frempissä me tuimme tätä komission ja Sepesin jatkuvaa yhteistyötä, mutta samanaikaisesti kirjasimme ylös, että tarvitaan lisää keskustelua neuvostossa siitä, miten nämä Euroopan neuvostossa kerätyt tiedot, miten niitä käytetään EUn toimielimissä EUn tarpeita varten. Minä olen nyt puhunut jo 10 minuuttia ja nyt minulta kohta pyydetään, että eh, tukisi suuni, joten haluaisin nyt vain lopuksi sanoa, että meidän mielestämme eh, Frempin eh, neuvoston työn jatkuvuus on tärkeää. Me puheenjohtajan edustajat aina sitten perimme edelliseltä valtiolta kysymyksiä, joten tämä viharikosten torjunta on asia, jota Kreikan puheenjohtaja äh, kaudella pitää jatkaa ja toivomme, että näin tehdään, joten jatkuvuus on tärkeää, mutta myös yhteistyö ulkoisten toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää ja koska näen nyt täällä Mortenin, niin haluaisin huomauttaa, että olen erittäin iloinen siitä, yhteistyöstä, jota meillä on perusoikeusviraston kanssa, mutta tietenkin sitä voidaan vielä parantaa ja odotan kovasti ehdotuksianne siitä, miten Frempin työtä voitaisiin parantaa. Kiitoksia mielenkiinnosta. It's also encouraging. Oikein paljon kiitoksia. Oli rohkaisevaa kuulla, että teillä on avoimia kokouksia koherenssista puhuttaessa. Tämä oli hyvin rohkaiseva. Sitten kolme puheenvuoroa kansallisten parlamenttien puolelta. Jos haluatte käyttää puheenvuoroa, niin kertokaa lyhyesti, kuka olette. Ja aloitetaan Romanian edustaja Rosalian puheenvuorolla. mulțumesc. Kiitokset. Minun nimeni on Rosalia Biro. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on oikein merkittävä hetki meille. Olen täällä senaattori kollegani kanssa. On hyvä kuulla hyvistä käytänteistä ja muiden maiden ongelmista ja ratkaisumalleista. Meidän maamme on nyt tässä ollut rakentamassa 23 vuotta demokratiaa ja pyrimme saamaan kaiken johdonmukaisesti toimimaan omassa maassamme, mutta meidän maassamme on vielä valtavasti haasteita ihmisoikeuksien alalla ja me olemme esimerkiksi kidutuksen ehkäisemisessä ja romanikysymyksessä vielä aika kaukana. Ja myös mahdollisuuksien tasa-arvo kysymykset ovat meillä ratkaisematta samoin kuin vähemmistöjen ongelmat. Me olemme tyytyväisiä tällaiseen strategiaan, johon täällä on jo viitattu, samoin kuin myös toimintasuunnitelmaan ja toimintaohjelmaan. Ja minä haluaisin mainita vielä, miten olennaista on luoda jokaiselle maalle erillisstrategia ja erillistoimintasuunnitelma ihmisoikeusasioissa selkein vastuualuein ja tarvitaan myös selkeää arviointia ja selkeää valvontaa, hyvin tiukkaa valvontaa mentaliteetti muuttuu hyvin, hyvin hitaasti ja siksi me tarvitsemme tukea tähän projektiin. Tämä koko hankehan tietysti palvelee meidän kansalaisiamme samoin kuin koko Euroopan unionia. Ja minä tahtoisin esittää seuraavat sanat vielä tämä perusoikeusviraston puheenjohtajan puheenvuoro oli oikein hyvä ja erityisesti eh, kun viittasitte näihin ihmisoikeusasiantuntijoihin ja heidän työhönsä. Tämän tyyppiset työpajat ja mm, muut työryhmät eh, ovat oikein hyviä. Niissä voidaan vaihtaa kokemuksia ja oppia myönteisistä kokemuksista ja voimme saada niistä hyvää oppia ja näin saada sitten eh, ihmisoikeus nopeus tilanteen kehittymisen parempaan suuntaan etenemään nopeammin. Ja minä olen siis tyytyväinen tähän mainitsemaanne yhteistyöhön ja toivon, että tällaisia kokouksia järjestetään muutenkin ja näin sitten myös toivottavasti kansallisella tasolla vastaavaa yhteistyötä saadaan aikaiseksi samalla tavalla kuin täällä unioninkin tasolla. Kiitokset very much. And next is the Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi kollega Kroatiasta, edustaja Olic. Zahvaljujem se, gospođa e, predsjedavajuća. E, s obzirom na izlaganja dvoje govornika koji su istaknuli e, da su... Kiitoksia. Tarkkaan kuuntelin vieraiden alustuksia. He korostivat, että instituutiot ja virastot ovat keskittyneet viharikoksiin ja ovat yrittäneet luoda suosituksia näiden ilmiöiden vastaisessa taistelussa. Minä uskon, että tämä on erinomainen aloite kansallisen parlamentin edustajana. Voin todeta, että mekin yritämme varmistaa toimillamme, että rikoslainsäädännössä on mainittuna viharikoksiin liittyviä sanktioita, mutta uskon myös, että jäsenvaltioiden tulisi rangaista vihapuheista, sillä vihapuheet edeltävät itse viharikoksia. Maastamme löytyy sortamisen vastainen lainsäädäntö ja syrjinnän vastainen lainsäädäntö, mutta minun mielestäni Euroopan unionin tasolla tässä pitäisi mennä pidemmälle nykyisestä, jotta syrjinnän vastainen taistelu tehostuisi. Mitä tulee laittomien maahanmuuttajien tilanteeseen ja ihmiskauppaan, niin haluaisin todeta seuraavaa. Mielestäni on tarpeen vahvistaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja luoda parempia solidaarisuusmekanismeja unionin jäsenvaltioiden välillä. Mielestäni on erittäin tärkeää löytää tasapainoinen lähestymistapa, eli otetaan yhtäältä huomioon unionin ulkopuolinen ongelman lähde, Italia, Malta, Kypros varmaankin tietävät, mistä puhun. Meillä on pitkä unionin ulkoraja ja voin sanoa, että solidaarisuusmekanismia kaivataan, sitä on kehitettävä, jotta voidaan turvata unionin ulkorajat samalla vaalien periaatetta, jonka mukaan kaikkia maahanmuut- laittomia maahanmuuttajia kohdellaan tasavertaisesti. Ja kolmanneksi toteaisin, että Euroopan unionin ja kansalliset parlamentit varmistavat sen, että Euroopan unioni todellakin ottaa vielä tämän viimeisen askeleen se jäsenyyttä YK on ihmisoikeusyleissopimuksessa. Minä uskon, että sitä kautta yhteistyö paranisi entisestään. Minun mielestäni tämä yleissopimus on yksi keskeisimmistä kansainvälisistä välineistä ja vain ainoastaan tätä ja muitakin käyttäen voimme varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Kiitoksia. the... Oikein paljon kiitoksia. Niin tähän viimeisimpään asiaan, niin me olemme todellakin omalla työskentelyllämme pyrkineet nopeuttamaan unionin liittymistä tähän yleissopimukseen. Viime vuonna kävimme hyvin vilkaista keskustelua asiasta ja keskustelut kansallisella tasolla menevät joskus vähän eri suuntaan, mutta mielestäni nyt olemme oikealla tiellä ja näin vahvistamme myöskin eri EUn virastojen toimintamalleja, joilla on aika lailla tiukka lainsäädäntö, kuten esimerkiksi Frontex. Seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen edustaja Tavares. Eh, Kiitän puheenjohtaja. No, tässä me olemme nyt saaneet mainion tilaisuuden keskustella perusoikeuksista sekä unionissa että myös maailmanlaajuisesti. Ja tässä aloitetaan tietysti perustamissopimuksista, erityisesti jos ajattelemme Lissabonin sopimusta ja sen ensimmäistä artiklaa. Siinä sanotaan, että on päätetty luoda unioni ja sitten puhutaan pilareista ja sen jälkeen arvoista, ihmisarvokkuudesta, ihmisoikeuksien noudattamisesta, demokratiasta, ja niin sen sellaisesta. Ja kun me kehitämme unionia, niin näille arvoille me pohjaamme työmme. Ja tämästä ovat päättäneet demokraattiset eurooppalaiset valtiot. Ja artiklassa kolme määritellään unionin selkeät tavoitteet ja siinä ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että unionin päätavoite on näiden arvojen edistäminen. Ja se puolestaan merkitsee sitä, että näitä arvoja on edistettävä sekä unionin sisällä että unionin ulkopuolella ennen sisämarkkinoista puhumista, ennen Schengeniä ja niin poispäin. Meidän ensimmäinen tavoitteemme vuodesta 2009 lähtien siis on demokratian ja ihmisarvon edistäminen, ihmisoikeuksien edistäminen jäsenvaltioissa ja se on unionin keskiössä. Ja olen sitä mieltä, että ne että jo ajattelevat, että oikeusperusta ei ole, ovat väärässä, koska meillä on oikeusperusta olemassa. Ja sitten siinä on selkeitä konkreettisia ehdotuksia, erityisesti vuoropuhelu kansallisten parlamenttien kanssa ja vuoropuhelu myös muiden toimielinten kanssa. Ja parlamentin suosituksesta on myös monia työryhmiä luotu, ja tuo FREMP-työryhmä esimerkiksi ja LIBE-valiokunta on ollut aktiivisena näissä asioissa ja järjestetään säännöllisiä kokouksia. Ja on olemassa selkeää tahtoa järjestää tällaisia kokouksia tämän tyyppisiä kuin tänä päivänä, mutta sitten meillä on myös FREMP-ryhmä äh, ja sitten LIBE-valiokunta, eli muitakin esimerkkejä on olemassa. Ja näin voidaan valvoa oikeusvaltiokehitystä jäsenvaltioissa ja unionissa ja näin voidaan valvoa myös sitä, että talouskriisi ei aja ahtaalle tätä oikeusvaltioperustetta. Aina kun on talouskriisi ja yhteiskunnallinen kriisi, niin se johtaa myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksienkin kriisiin. Historia on sen meille osoittanut ja me joudumme sellaisten ongelmien eteen, joita on hyvin vaikea ratkaista. No, toisaalta sanotaan, että meidän täytyy luoda selkeät arviointikriteerit. Perusoikeusvirasto tietysti tekee jatkuvaa jokapäiväistä työtä ja täytyisi laajentaa sen työalaa käsittelemään myös sellaisia kysymyksiä, joita sitten nyt on herännyt esimerkiksi kriisin jälkeen parlamentti erityisesti miettii tuota toissijaisuusperiaatetta tuomioistuimiin ja perustuslaillisiin tuomioistuimiin täytyy tuoda myös tapauksia käsiteltäväksi, kun on kyse esimerkiksi vähemmistöjen epätasa-arvoisesta kohtelusta. Tarvitaan myös välittäjiä ja, ja me poli, poliitikkoina olemme juuri tässä välittäjinä poliittisen maailman ja muiden tehtäjien toimijoiden välillä. Ja minä olen sitä mieltä, että me olemme nyt saapuneet siihen pisteeseen, jossa on oikein merkittävää jatkaa eteenpäin. Meillä on ollut aikaa rakentaa tätä pakettia, mutta nyt ääriliikkeet nousevat, poliittisia murhia tapahtuu Euroopan unionin alueellakin ja eri näistä painetta on suunnasta ja toisesta, joten jos me nyt emme ryhdy toimimaan, niin me olemme menettäneet tämän tilanteeseen. Mm, unioni ajautuu ihmisoikeuskaaukseen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Tavares, and also thank you. Paljon kiitoksia, kiitoksia, että muistutitte meitä siitä, että juuri kesätauon kynnyksellä hyväkittömme ja totesit, että me olemme tällainen hälytysvaliokunta, että jos jäsenvaltiotasolla tilanne menee heikoksi, niin silloin voimme reagoida, emmekä vain ja ainoastaan kuvaile tilannetta. Toivottavasti tätä valiokuntamme käytetään hyväksi tässä suhteessa. Ja sitten vielä kollega Sultu Roos Kreikasta, jolle lupasin puheenvuoron heti tuossa aamupäivän lopuksi. Hän ei ole paikalla, mutta kollega Kasak Bulgaariasta, olkaa hyvä. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Наистина, първо, благодаря. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää teitä kaikkia tämän tapahtuman järjestämisestä parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnassa. Ja on mukavaa, kun täällä on jäsenvaltioiden kansallisia edustajia myös mukana. Ihmisoikeusasiaa on meidän kaikkien sydäntämme lähellä. Se on hyvin ajankohtainen asia. Kuten täällä on jo saatu sanottua, niin Euroopan neuvosto tietysti on ryhtynyt tähän työhön jo ennen unionia ja sitten unioni on jatkanut tätä työtä. Euroopan unionia on aluksi pidetty pelkästään taloudellisena, mutta kuitenkin alkuperäiset arvot ovat olleet perusoikeuksien, perusvapauksien ja ihmisoikeuksien noudattaminen ja ne on kaiverrettu perustamissopimusten marmoriin jo kauan sitten. Unioni on kulkenut pitkän tien tämän vapaa liikkuvuuden, vapaan talouden edistämiseksi kuitenkin aina muistaen nuo suuret arvot ja suuret periaatteet, jotka ovat vuosisatoja olleet Euroopan taustalla. Eurooppahan on kuitenkin demokratian kehto näin me voimme todellakin onnitella itseämme siitä, että olemme saaneet aikaan muutoksia ja myös Lissabonin sopimuksen, joka, jonka pohjalta on luotu myös ihmisoikeuksien erityisedustaja ja myös perusvapausvirasto. Kaikki nämä uudet ehdotukset vievät meitä eteenpäin tällä oikealla tiellä vaikkakin noudatamme edelleenkin vapaan talouden periaatteita, unohtamatta kuitenkaan ihmisoikeuksia. Me emme saa unohtaa sitä, että unionin ja jäsenvaltioiden haasteet ovat hyvin suuria. Haasteet eivät suinkaan ole vähentyneet. Kyse on nyt politiikasta, jota meidän täytyy koordinoida jäsenvaltioiden välillä ja toimielimissä vaalia näitä perusarvoja. Kaikki on luotu palvelemaan ihmisoikeuksia ja myös sitä, että Euroopan ääntä kuultaisiin kaikkialla maailmassa. Ja siksi ihmisoikeuskysymyksissä Euroopan kannat ovat tärkeitä ja niitä täytyy saada sovellettua myös kaikkialla muualla maailmassa. Ja siihen tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa, jotta voimme puhua yhdellä äänellä kaikkien maailman maiden ongelmista ja olla niistä vaikenematta sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella täytyy jatkaa asian kuuluttamista Yksi suurimmista haasteista unionissa on, ja erityisesti tietyissä valtioissa, jotka, joilla on rajaa suuriin konflikteihin, jos ajattelemme vaikkapa Syyrian konfliktia ja näitä maahanmuuttovirtoja, jotka sieltä tulevat Turkin, Kreikan, Kyproksen ja Bulgarian taakaksi. Tähän tarvitaan yhteistä unionivastausta siihen, miten pakolaisia autetaan ja miten autetaan niitä maita, jotka vastaanottavat näitä pakolaisia, jotta pakolaisille tarjotaan arvokas ähm, vastaanotto, arvokkaat elinolosuhteet pakolaisaikanaan jotta nämä ihmiset äh, saavat äh, ruokaa, vaatteita, ihmisarvoisen asumuksen kriisin ajaksi. Ja direktiivi 55 vuodelta 2001 vaatii tämän noudattamista. Jos me haluamme yhteistä unionipolitiikkaa ja josta tämä politiikka myös toimii järkevästi, monet jäsenvaltiot kohta ovat kohdanneet valtavia haasteita esimerkiksi romanivähemmistön piirissä. Tässä tarvitaan solidaarisuutta valtiosta toiseen. Tämä on yhteinen ongelma, ongelma, joka ylittää eri valtioiden rajat. Eroja on aika tavalla ja näitä, nämä erot tulevat näkymään myös tulevissa vaaleissa. Ja meidän täytyy kansalaisille välittää oikeaa viestiä, eikä suinkaan sitä, että me olisimme luopumassa perusoikeuksista tai ihmisoikeuksista tiettyjen vähemmistöryhmienkään osalta. Ja tässä perusoikeusviraston työtä täytyy vahvistaa edelleenkin ja valvontaa varsinkin, ettei mitään askelta taaksepäin voida hyväksyä. Kiitoksia. from... Kiitoksia oikein paljon edustaja Kasakki. Nyt kaksi kollegaa Maltalta. Ensin edustaja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 l-adattament, il-pressjoni li jħossu pajjiżi u komunitajiet differenti u mhux kulħadd iħossha bl-istess mod. Nemmen li rridu naħdmu bejnietna semmet ħafna networking minn kollegi oħrajn qabel, nemmen ukoll li rridu naħdmu mal-NGOs li diġà qed jaħdmu mis-soċjetà ċivili. Olemme kuulleet ähm, tästä mm, kansalaisjärjestöltä, hyvin aktiivisia ja lähellä ihmisiä, jotka äh, kärsivät. Ja äh, eräs asia, jota me emme äh, te, meidän täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä niiden ihmisten kanssa, jotka ovat joutuneet pakenemaan omista maistaan hyvistä syistä. Ja me no, näemme heidät ongelmana, mutta me unohdamme, että nämä samat ihmiset voivat olla ratkaisu ongelmaan. He tuntevat ongelmat maassaan ja he voivat auttaa meitä ymmärtämään ja työskentelemään omassa maassaan, jotta heidän ei ole pakko sieltä lähteä. En usko, että tämä on pelkästään unelma. Mm, mm. Jos todella haluamme olla uskottavia, eh, niin sitten meidän täytyy tehdä kovasti eh, työtä. Eh, arvot, solidaarisuus, me olemme kuulleet tämän kaiken tänään. Ja meidän täytyy kaikkien tehdä työtä. Se on vain vaikka teemme sitä vähän ja yksittäin, niin yhdessä siitä on hyötyä. Minä olen vasta vähän aikaa sitten tullut Maltan parlamenttiin ja esittelin vähän aikaa sitten lakialoitteen seksuaalivähemmistöjen puolesta ja seksuaalivähemmistöjen syrjintää vastaan. Nämä hyvin pienet muutokset tuovat mukanaan suuria muutoksia Arvostan sitä, että täällä on mainittu Malta ja Italia ja Kreikka, mutta toistan, tämä ei ole pelkästään meidän ongelmamme. Me puhumme asiasta, jota meidän on tarkasteltava yhdessä, muuten ongelma suurenee. Jos teemme yhteistyötä, voimme löytää ratkaisun. Ei minulla ole epäilystäkään siitä. Kiitoksia. Have, um... Kiitoksia. Ja nyt, nyt meillä on edustaja Farukja vielä. Olkaa hyvä. Jina Marlin Farrugia u kol min Malta. Naqbel ma... Kiitoksia. Minäkin edustan par Maltan parlamenttia. Olen samaa mieltä kollegoitteni kanssa. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että Maltahan on pieni maa ja sillä ei ole hirveästi resursseja käytettävissään ja väestötiheys on hyvin suuri, niin meillä on omalaatuiset tarpeemme. Silloin kun esitimme nämä erityistarpeemme, tietenkin me haluamme auttaa apua tarvitsevia ihmisiä, mutta me, jos raja tulee vastaan, me emme voi enää sietää tällaista painetta. Tämä oli häpeäksi. Oli häpeäksi, että että Yhdysvallat ovat olleet sitten auttamassa meitä tämän taakan kanssa, eikä Euroopan unioni. Kuvitelkaapa, minkälaisen vaikutuksen tämä jättää muihin alueisiin, mantereisiin, kun unionin jäsenvaltiota on autettu enemmän unionin ulkopuolelta kuin unionin sisältä. Minä en usko, että tämä antaa Euroopan unionista kovinkaan hyvää kuvaa mantereen ulkopuolelle, sillä tämähän antaa sellaisen vaikutelman kuin emme olisi valmiita auttamaan toisiamme, emme kykene puhumaan yhdellä äänellä. Euroopan unionin periaatteita ei vaalita edes unionin sisällä. Joten toistaisin vielä uudemman kerran, että me olemme valmiita auttamaan näitä ihmisiä kaikin keinoin, mutta se edellyttää muiden maiden tukea. Me tiedämme, että muillakin mailla on olemassa maahanmuuttoon liittyviä ongelmia, mutta me tarvitsemme kuitenkin muiden maiden tukea saanen niin muistuttaa kaikkia siitä, että nämä pakolaiset laittomat maahanmuuttajat pyrkivät pakenemaan kauheita elinolosuhteita, jotka vallitsevat kotimaassaan. Ja tilanteen on aiheuttanut lukuisat väärinkäytökset. Ja kaikki tämän takana on osittain myöskin Euroopan unionin eri jäsenvaltiot, joten meidän täytyy todellakin pohtia sitä, että teemmekö todellakin kaiken mahdollisen auttaaksemme näitä Afrikan maita. Sieltähän monet maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan. Teemmekö parhaamme vai seisommeko tumput suorisina, kun rahaa tarjotaan ja siihen vedoten sanotaan, että teemme parhaamme, mutta välttämättä apua kaipaavat eivät näitä rahoja koskaan saa. Meidän täytyy katsoa myöskin muiden maiden suuntaan, joilla on vastaavanlaisia maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Pitkällä aikavälillä meidän täytyy vain ratkaista tämä itse ongelman ydin ja löytää käytännönläheisin ratkaisumalli, jotta saamme tehokkaita ja hyviä tuloksia aikaiseksi, jotta saamme aikaiseksi rauhan ja myöskin osoitamme kunnioitusta näitä ihmisiä kohtaan ja autamme näitä maita, jotka tällä hetkellä kamppailevat ongelmien kourissa. Kiitoksia. European Parliament. Kiitoksia oikein paljon. Minun on sanottava, että Euroopan parlamentissa meillä oli jälleen keskustelu ennen kesälomaa ja päätös, jossa pohdimme sitä, miten voimme tehdä tästä sitovampaa kaikille jäsenvaltioille, jotta ne olisivat ottaa enemmän maahanmuuttajia ja pakolaisia, jotka tulevat Maltaan, Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan ja Ranskaan. Ja valitettavasti enemmistö tätä parlamenttia ei äänestänyt sen puolesta, että tämä olisi vain vapaaehtoinen ele, vaan oikeudellisesti sitova, että meidän täytyy jatkaa tämän työstämistä. Valiokunnassamme, joka käsittelee ulkoasioita, meillä oli useampia kuulemistilaisuuksia siitä, miten me voimme keskustella sellaisten maiden kanssa, kuten esimerkiksi Magrebin maiden kanssa, koska on myös se, että se tilanne, että jotkut ihmiset tulevat sotatilanteista, esimerkiksi Irakista, tai Afrikan sarvesta tai Saharan eteläpuolesta Afrikasta ja sitten he jäävät jumiin sinne, koska me myöskin suljemme rajat. Ja noissa maissa suurin osa näistä ihmisistä äh, suurin osa näistä maista on sellaisia, että niillä ei ole edes pakolaismenettelyjä, että mitä näille ihmisille sitten tapahtuu. Mm. Puhun omasta valiokunnastani ja ulkosuhdevaliokunnasta, mutta myös Libestä. Tätä asiasta keskustellaan siellä säännöllisesti ja me poliitikkoina kuulemme kansalaisilta kotona, että he eivät halua nähdä sitä, että tuhannet ihmiset kuolevat vuosittain ulkorajoilla, mitä meidän täytyy löytää poliittisia ratkaisuja tähän tilanteeseen. Nyt luulen, että me olemme käsitelleet kansallisten parlamenttien edustajien puhujalistan jos haluatte vielä puhua, niin sanokaa minulle. Eh, tai Euroopan parlamentin jäsenet, ei. No sitten haluaisin antaa puheenvuoron ihmisoikeus kansalaisjärjestöjen verkostolla. Edustaja Milasjute on jo viitannut tähän verkostoon, että teidät kutsutaan myös antamaan neuvoa neuvostolle siitä, miten tehdä parempaa työtä ja johdonmukaisemmin Joten olen iloinen, että olette täällä tänään. Nikola VG Amnestistä tuon verkoston puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mrs. Lochbiller and Mr. Lopez. Kiitokset uh, puheenjohtaja siitä, että saan osallistua tähän tärkeän asiaan. Olen Niklas Baker ja edustan täällä sitten ihmisoikeuksien demokratian verkostoa. Ja tähän jo Kuumilla Siute viittasikin. Me olemme myös kiinnittäneet huomiota tähän sisäiseen ja ulkoiseen johdonmukaisuuteen. Monet kansalaisjärjestöt, kuten myös tuo äskeinen virasto, jota kuulimme, ovat kirjanneet ihmisoikeusloukkauksia Euroopan unionissa ulkoasioissa Läston on tietysti puhunut näistä uhista, ihmisoikeusloukkauksien puolella komissiolla on strategia tämän perusoikeusasiakirjan täytäntöönpanemiseksi, mutta vielä tarvitaan työtä sen eteen. Niin anteeksi, voisitteko vähän hitaammin mahdollis- hiljempaa täällä salissa olla? Thank you. Kiitos. Niin, siis Euroopan unionin komissiolla on strategia perusoikeusasiakirjan alle täytäntöönpanemisessa. Ja sitten myös on mietitty tällaisia rankaisumenettelyjä jäsenvaltioita kohtaan, mutta komissio on ollut vähän haluton käyttämään niitä. Use, liian usein tehdään ainoastaan kosmeettisia muutoksia näiden menettelyjen aikana komissio on huomauttanut, että perusoikeusasiakirja ei kohdista huomiota jäsenvaltioiden ihmisoikeusloukkauksiin ja tietoakaan ei riittävästi ole. Euroopan parlamentti on kuitenkin puhunut paljon vahvemmin ja luonut tärkeän tehtävän ihmisoikeuspolitiikan peräänkuuluttamisessa, erityisesti kun kyse on Unkarista ja sitten taas CIA-kertomuksissa. Mutta tässä täytyy tietysti myös poliitikkojen toimia ja 41 sivua on parlamentin kertomuksessa, jossa ei kuitenkaan mainita riittävän yksityiskohtaisesti valtiokohtaisia asioita. No, neuvosto on päävastuussa ja kun on kyse suurista vakavista uhista, niin neuvoston ainoa vastaus tähän on yleensä ollut hiljaisuus ja vaikeneminen. No kuitenkin viime kesäkuussa neuvoston paperissa puhuttiin siitä, että täytyisi keksiä keinoja unionin sisäisiä ihmisoikeusloukkauksia ratkaista johdonmukaisemmin, mutta viime viikon kokouksessa tällaisia pääongelmia ei käsitelty alkuunkaan. Ja tämä on entistä olennaisempaa tässä yhteydessä siis parlamentin ja kansallisten parlamenttien tehdä tehokkaampaa yhteistyötä ja saada johdonmukaisempi politiikka ja tarjota unionille konkreettisia vastauksia. Ja erityisesti tässä nyt käännyn Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien puolelle ja toivomme niiltä tukea. Uskomme, että unionilla on olemassa jo välineet mm, ja tässä täytyy nyt kiinnittää huomio juuri tuohon ulkopoliittiseen kehykseen ja selkeään toimintasuunnitelmaan ja toimintaohjelmaan. Jokaisen jäsenvaltion, parlamentin ja komission täytyy täytäntöön panna tätä kehystä ja myös valvoa tätä ja käyttää sen kaikkia välineitä. Ja minä uskon, että mikään muu ei auta yhtään sen enempää. Ja jos ajattelen nyt sitten tämän, kehyks, tämän strategian menestystä, niin ensiksi me tarvitsemme tuota Frempiä laajentaaksemme soveltamisalaa. Me tarvitsemme virallisen neuvoston vastauksen kertomuksien lähettämiselle Euroopan parlamenttiin ja haluaisimmekin rohkaista teitä eh, siinä, että Euroopan neuvosto otetaan enemmän huomiota Liben eh, puolelta ja myös kansalaisjärjestöihinkin. Meihin otetaan vain sattumavaraisesti yhteistyötä. Mutta tosiaan eh, olisi mukava kuulla, mm, miten esimerkiksi marraskuun kokoukselle sitten käy, ketä sinne kutsutaan meidän puoleltamme. Ja sitten mietimme näitä rikkomusmenettelyjä, tähän tarvitaan selvää sitoumusta ja täytyy olla myös keinot valvoa ja tarkistaa ihmisoikeusloukkauksien toteutumista ja toteuttamista eri jäsenvaltioissa. Artikla 7, siihen tarvitaan uusi tiedonanto ja te, myös tehokkaampaa täytäntöönpanoa tuon artiklan perusoikeus, perusoikeusasiakirjan artiklan soveltamiseksi. Uskomme, että parlamentti voisi tehdä selkeät suositukset jäsenvaltioille ja ottaa esille ne ihmisoikeusloukkaus huolenaiheet, joita jo eri jäsenvaltioissa on. Ja tämä siis maakohtaisesti. Ja vielä me toivomme, että ihmisoikeusvirastolla olisi paljon vahvempi mandaatti toimia kaikista ihmisoikeusloukkauskysymyksistä, erityisesti verrattuna vastuuseen, joka on ilmoitettu artiklassa 2 ja artiklassa 7. Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta välineet ovat olemassa ja nyt tarvitaan selvää näkemystä ja tulevaisuuden kuvaa ja myös tahtoa toteuttaa näitä tavoitteita. Meillä nyt on olemassa tämä mainio strategia ja toimintasuunnitelma ja olen aivan varma siitä, että se saadaan toimimaan ja se palvelee meitä. Kiitoksia. Kiitos siitä, että kansalaisyhteiskunta sai myös äänensä täällä kuuluviin. Kiitoksia. I, you addressed, uh, all of. Kiitoksia Nikola Veke. Puhuitte meille kaikille, parlamentille myös Frempille mutta eh, Rova Milasjuten on edittävä eh, koneeseen, joten annan teille ensin puheenvuoron, että vastata siihen ja sitten me jatkamme. Thank you for these criticisms. Kiitoksia tästä kritiikistä ja näistä suosituksista. Tietenkin olen kuullut ne aiemmin jo. Kuten tiedätte, eh, tämä keskustelu, jota me suunnittelemme 21. päivä marraskuuta, on ensimmäinen askel ehm, siinä, että mietimme, miten voisimme kehittää menettelyjämme. Tämä on ensimmäinen askel Frempin avautumisessa ja oletan, että Fremp avautuu asteittain. En voi nyt luvata, että kutsumme heti kansalaisyhteiskunnan edustajia paikalle, mutta kirjan ylös sen, mitä sanoitte, ja varmasti välitän tämän viestin kollegoilleni Frempissä. Me ajattelemme Frempissä niin, että meidän pitäisi kehittää tehokkaita yhteistyön tapoja ulkoisten toimijoiden kanssa ja kansalaisyhteiskunnan koko ja se toimijoiden määrä on eräs asia, jota meidän on pohdittava. Tämä ei nyt varmasti ollut kaikkein tyydyttävin vastaus, jonka olette kuullut, mutta näin se nyt vain on. Kiitoksia. Thank you for Kiitoksia, kiitoksia myös, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme ja te palaatte siis ilmeisesti Vilnaan, eikö niin? Kyllä. No niin, kuten aamullakin meillä on täällä paikalla myös Euroopan ihmisoikeusinstituutioiden edustaja ja ehkä tekin haluatte puhua vielä tästä asiasta. Thank you, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Vapaus, oikeus ja turvallisuusperiaate on laaja-alainen ja tietenkään minä en voi tässä nyt keskittyä kaikkiin asioihin, joten otan esille viisi asiakohtaa, jotka ovat mielestäni tärkeimmät. Ensinnäkin vuoden 2012 strateginen toimintasuunnitelma on epätäydellinen. Siinä keskitytään vain ainoastaan muutamiin keskeisiin aiheeseen liittyviin asioihin, kuten vuoden 2013 vuosittainen kertomus, koska siellä keskitytään oikeastaan laittamaan maahanmuuttoon. Toivottavasti tulevina vuosina Euroopan unioni ottaa käyttöön kattavamman strategian, jossa huomioidaan nämä mainitut osa-alueet, mutta myöskin tärkeämmätkin ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset. Ja toivottavasti strategiassa mainitaan aikataulutus, vastuu ja tavoitteet, niin kuin parlamentaarikot Rumaniasta kertoivat. Eli voidaan mitata, mitä Euroopan unioni on saanut aikaiseksi pyrkiessä avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden takaamiseksi. Toisaalta kaikkien hallitusten ja EUn tärkeimpänä tehtävänä on yrittää vahvistaa yhteistyötä muun muassa ulkosuhdepolitiikassa, jotta voidaan todellakin saada todellista synergiaa aikaiseksi ja to- käytännön tasolla tuloksia globaaleihin ihmisoikeushaasteisiin täytyy suhtautua vakavasti. Euroopan unioni voi saada tuloksia aikaiseksi, mikäli se tekee vain oikeita päätöksiä. Kun puhun älykkäästä ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta, niin tässä voidaan tietenkin asian suhtautua eri tavalla. Minä nimittäin uskon, että silloin kun katsotaan ihmisoikeusstrategiaa, niin Euroopan unionin pitää todellakin panostaa eh, ennakkosuunnitteluun ja analysointiin, sillä vastuu on huomattava ja tilivalvelisuus on keskeisellä sijalla, johon täytyy keskittyä silloin, kun yritetään näitä perusoikeuksia vaalia. On selvää, että kukaan ei voi hoitaa kaikkia asioita, joten meidän täytyy keskittyä tiettyihin osa-alueisiin ja meidän täytyy olla vastuullinen päätöksenteko tämän päätöksen takana. Ja EU kaipaa hyvää pohjaa strategiselle kehykselle, mutta minä uskon, että kohdennetumpaa lähestymistapaa voidaan, voidaan saada aikaiseksi. Neljänneksi, kuten totesin, niin strategiasta puuttuu täysin riippumattoman ihmisoikeusviranomaisen olemassaolo suurimmasta osasta jäsenvaltioita. Kansalliset virastot voisivat myöskin EUn ulkosuhteissa saada itselleen keskeisen roolin. Sitä kautta voidaan muun muassa toimintamahdollisuuksia kehittää paremmin. Me teemme tiivistä yhteistyötä erilaisten globaalien toimijoiden kanssa. Meillä on olemassa International Coordination Committee Network-verkosto käytettävissä. Me kuulumme siis siihen. Ja tanskalainen toimii pitkään tämän verkoston puheenjohtajana afrikalaiset, aasialaiset, Tyydenvaltameren ja Afri- Amerikan alueen ihmisoikeusjärjestöt ovat tämän järjestön jäseninä ja he ovat onnistuneet myöskin patistamaan hallituksiaan pitämään kiinni ihmisoikeuksista. Ja ehkäpä tätä voitaisiin käyttää yhtä lailla myöskin Euroopan unionissa, mutta me kaipaamme täysin riippumattomia ihmisoikeusvirastoja monissa jäsenvaltioissa. Joissakin maissa sellaisia on olemassa, mutta ne eivät ole täysin riippumattomia. Ja lopuksi viidentenä kommenttina mainittakoon, niin kuin täällä on jo todettu useampaan otteeseen, mielestäni olisi tarpeen keskittyä EU-lainsäädännön lainsäädännön riippumattomaan arviointiin. Niin kuin täällä on todettu, niin asia voitaisiin hoitaa esimerkiksi perusoikeusvirastossa ja mielestäni tätä vaihtoehtoa pitäisi vielä tarkastella. Mitä tulee suosituksiin, niin, niin ehdottaisin, että vuoden 2012 toimintaohjelma ja strategista kehitystä, kehystä tulisi laajentaa prioriteettien löytämiseksi. Kansallisia instituutioita tulisi vahvistaa ei ainoastaan Euroopan unionin sisällä, vaan myöskin muualla Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Amerikassa ja muualla. Täysin riippumattomien virastojen perustaminen pitäisi olla lähtökohta silloin, kun puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta ihmisoikeuspolitiikasta ja sen toteuttamisesta. Minä uskon, että hyvin toimiva järjestelmä todellakin voi kantaa kortensa kekoon luotaassa oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aluetta. Kiitoksia. Detailed recommendations. Kiitoksia herra Kristoffersen erittäin hyvistä eh, yksityiskohtaisista suosituksista. Ja nyt meillä on täällä ihmisoikeusvaliokuntamme eh, varapuheenjohtaja Chip, eh, joka työskentelee hyvin paljon itäisen naapuruuskumppanin kuuden maiden kanssa. Niin, Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan puolaksi. Kiitoksia. Olen kuunnellut hyvin kiinnostuneena sitä, minkä, e- mitä edeltävä puhuja sanoi. on hyvin tärkeää. Se, mitä hän ähm, nä, äh, kansalaisjärjestön edustajana näkee, sen, mitä me eu yritämme tehdä EUn ja kolmansien maiden suhteella on tässä erityisen suuri merkitys. Olemme yrittäneet, äh, yrittänyt alivaliokuntamme yrittää olla kiinnostunut myös siitä, mikä rooli kansallisilla järjestöillä, elimillä on myöskin ajatellen kumppanuutta naapurimaiden kanssa. Tässä yhteydessä haluaisin nostaa esiin erään esimerkin, nimittäin yhteistyö naapurimaiden oikeusasiamiesten kanssa. Tämä on aloite, joka on lähtenyt töisin Puolan oikeusasiamiehestä ja hänen yhteistyöstään Ranskan oikeusasiamiehen kanssa. Siinä yritettiin osoittaa, sit, ei vain sitä, mitä halutaan taan muuttaa kumppanuudessa Itä-Euroopan maihin, vaan haluttiin myös näyttää, miten Puolan kaltainen maa poliittisessa muutoksessa on yrittänyt käsitellä ihmisoikeuksien suojeluun liittyviä kysymyksiä. Me emme äh, ole järjestäneet pelkästään konferensseja, vaan ihan konkreettisia käytännönläheisiä mielipiteen vaihtoja, joissa olemme yrittäneet osoittaa, miten Puolassa olemme yrittäneet ratkaista konkreettisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi naisten olosuhteet vankiloissa Puolassa. Olemme myös kuvailleet sitä, miten olemme yrittäneet muuttaa oikeusjärjestelmää, muun muassa työlainsäädäntöä, jotta saisimme aikaan tasapainoa, miten voimme torjua syrjintää työpaikalla, mutta ei pelkästään työpaikalla, miten eh, tuemme nuoria ja lapsia. Tästä asiasta oltiin hyvin kiinnostuneita ja keskustelu oli hyvin vilkasta. Eri jäsenvaltioiden edustajat ja kumppanimme myöskin yrittivät osoittaa, että heillä on samankaltaisia ongelmia. Tämä tietenkin johti siihen, että keskustelu oli hyvin hedelmällistä. Tietenkään kaikilla ei ollut mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun ja sen takia kaikilla ei myöskään ollut mahdollisuutta ottaa kantaa tähän kumppanuuteen. Siitä huolimatta olen sitä mieltä, että on tärkeää korostaa sitä, että kansalliset järjestöt, jotka käsittelevät ihmisoikeuskysymyksiä, ovat sellaisia, että niillä on hyvin paljon tietoa aiheesta. On tietenkin hyviä ja huonoja esimerkkejä, hyviä ja huonoja kokemuksia, mutta tämän vaihdon kautta me pystymme löytämään parhaan tien, miten voidaan tukea sellaisia maita, jotka ovat siirtymävaiheessa ja samalla ylläpitää ihmisoikeuksia. Usein on myös niin, että on ongelmia täytäntöönpanossa. Ollaan myös vähän varauksellisia EUn suhteen, koska ajatellaan, että Euroopan unioni yrittää pakottaa tiettyihin ratkaisuihin, mutta ei näin kuitenkaan ole. Meidän täytyy ennemminkin miettiä miten ihmisoikeudet yhdistämme kulttuurillisiin haasteisiin. Jos toinen elementti, jota olemme yrittäneet huomioida työssämme alivaliokunnassa, on seuraava. Tämä on aihe, jota käsittelemme tälläkin hetkellä. Se on yritysten yhteiskuntavastuu. Se on asia, joita kaikki jäsenvaltioiden tulisi käsitellä ja joita ne käsittelevätkin YK myös. Tietenkin tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, esimerkiksi Pohjoismaissa ollaan hyvin paljon pidemmälle. Siksi kokemukset näistä maista ovat meille erittäin tärkeitä. Minä olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämä on aihealue, joka ei kiinnosta pelkästään kumppaneitamme Euroopassa. Vähän aikaa sitten me yhdessä eh, edustaja Gomesin kanssa olimme Pakistanissa ja siellä nostimme esiin lapsityövoima kysymyksen. Meillä on kaupankäyntiä useiden sellaisten valtioiden kanssa, joissa lapsityövoima on ongelma. Lapsia siellä eh, sorretaan ja näitä, nämä tuotteet sitten viedään Eurooppaan. Kaikki tietenkin muistamme tämän hirveän onnettomuuden Bangladesissa, jossa työolosuhteet olivat aivan kauhistuttavat ja se johti siihen, että kaikki että, me näin, että tämä tragedia pääsi syntymään. Joten tämä osoittaa, että ihmisoikeudet antavat meille mahdollisuuden löytää mm, keskustelukohta, eli yritysten yhteiskuntavastuu, naisten työ, lapsityövoima, asioita, joilla on yhä enemmän merkitystä, ja siksi olen vakuuttunut siitä, että voimme ryhtyä tähän aloitteeseen ja tehdä läheistä yhteistyötä tässä asiassa. Lord to Kerum again. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron vielä Morten Kierumille niin, että hän voi palata joihinkin näistä kysymyksistä tai lausunnoista. Thank you very much, Madam Chair. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, ei tässä ehkä ollut mitään sen kummemmin suoria kysymyksiä, mutta joihinkin kommentteihin ehkä vielä puutun. Ensimmäiseksi Romanian edustajan ajatukseen, Rova Biron ajatukseen ihmisoikeusstrategiaan kansallisella tasolla ja myös se, miten niiden pohjaa, niitä strategioita voitaisiin kehittää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ja tästä, tässä haluaisin esittää yhden esimerkin romani tiedonanto on tästä esimerkkinä. Ja sen avaintekijä 2011 tekstistä, tekstissä on juuri se, että luodaan kansallinen romanistrategia ja integrointistrategia. Ja perusoikeusvirasto virastolta pyydettiin apua jäsenvaltioille strategian kehittämistä, kehittämiseen yhdessä komission kanssa ja erityisesti tuon strategian seurantaa ajatellen ja varsinkin siihen, miten sitten monitoroidaan täytäntöönpanoa ja minkälaisia osoittimia kansainvälisellä tasolla voidaan käyttää nähdäksemme, miten pitkälle poliittiset aloitteet ovat oikein johtaneet lainsäädäntöön ja minkälaista vaikutusta niillä oikeasti on tällä erityisalalla. Mielestäni Tätä, tämä työ on tärkeää ja kiinnostavaa. Totta kai me seuraamme näitä tarkoin. Tässä mukana on 11 maata, Romania on myös mukana tässä hankkeessa ja katsotaan minkälaisia tehtäviä voidaan luoda ja miten virasto voi tähän osallistua ja miten tämä vaihto eri valtioiden välillä oikeastaan toimii, varsinkin kun mietimme vaikeaa kysymystä romaniväestön integroimisessa Olin täysin samaa mieltä siitä, että tämä vierailu on merkittävää, kun käyn vierailulla yhdessä maassa ja keskustelen viranomaisten ja opetusministeriön kanssa ja siellä sitten kuulen, minkälaisia ongelmia on, onkaan ja sitten kysyn, että ettekö te puhu sitten muiden lisävaltioiden edustajien kanssa, ettekö tiennyt, että siellä on aivan samanlaiset ongelmat ja eivät kyllä, he ole ikinä siitä saaneet tietää, eli juuri asia asiaa täytyy kehittää. Meidän tehtävämme täytyy tietysti myös vahvistaa tässä välittäjänä. On varmasti mm, tehtävää vielä ei pelkästään romanikysymyksessä, vaan myös muissa perusoikeuskysymyksissä Euroopassa. Ja sitten Kroatian edustajalle. Hän esitti kysymyksen eri toimielinten välisestä yhteistyöstä ja puhuitte juuri Euroopan neuvostostakin ja huomauttaisin, että tässä viime vuosien aikana on paljonkin kehitetty tätä yhteistyötä Euroopan neuvoston ja sitten perusoikeusviraston välillä ja niin poispäin. Euroopan neuvosto oli vähän hermostunut silloin, kun perusoikeusvirasto perustettiin. Ja luultiin, että me sitten viemme heidän kaikki tutkimuksen alansa ja niin poispäin. Ja jatkuvasti käydään keskustelua päällekkäisyydestä näiden eri toimielinten välillä. Ja mutta valitettavasti tässä on aivan liikaa ongelmia, liikaa haasteita, kenelle tahansa niitä ratkoa, joten on helppo sanoa sitten meidät laittaa tuohon nurkaan ja Euroopan neuvosto toiseen nurkaan, ja me voimme molemmat sitten tehdä omilla tonteillamme tätä työtä. Eli tässä Strasbourgissa ja Viinissä, jossa meidän toimistomme on, niin me todella pyrimme löytämään pikemminkin täydentävyyttä näihin haasteisiin. Eli jos te teette teidän mandat- saavat, ne sisällä tätä ja me sitten teemme tätä toista puolta ja sitä, että vähän syvällisemmin mietitään joitain tiettyjä haasteita toisessa talossa ja sitten tehdään yhteistyötä tarkoin. Ja viimeisimmästä yhteistyöstä sen verran ottaisin esille, että Euroopan neuvosto on tässä vuosi sitten suurin piirtein hyväksynyt Istanbulin yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan eh, ehkäisemiseksi. Tämä on hyvin tärkeä yleissopimus ja se on nyt ratifioitana jäsenvaltioissa. Ja me Olemme suurinta eurooppalaista tutkimusta päättämässä kaikessa 28 jäsenvaltiossa 40 000 naista. Me olemme haastatelleet väkivaltakokemuksista, lasten kokemuksista ja sen sellaisesta. Ja tästä me saamme sitten valtavan tietopohjan tästä erityisaiheesta väkivallasta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tämä on siis suurin tutkimus, jota koskaan on tehty unionissa. Kansallisia tutkimuksia toki on, mutta ei Euroopan tasolla. Ja me toivomme, että tämä tieto voi sitten puolestaan palvella Euroopan neuvostoa, kun ne pyrkivät saamaan jäsenvaltionsa ratifioimaan tuon tekstin ja sitten myös tietysti täytäntöönpanemaan tuon tekstin Eli meillä on nyt pääsy näihin kaikkiin 28 jäsenvaltion kansalliseen tietoon. Eli tämä nyt vain täydentävyydestä esimerkkinä ja siitä, miten tätä kenttää voidaan jakaa. Ja sitten tietysti virastojen välinen yhteistoiminta. No, me Tukholman viraston kanssa teemme yhteistyötä, tautien valvontaviraston kanssa. Miksi ihmeessä, mikä on perusoikeuksien ja tautien torjunnan välinen yhteis, yhteinen linkki? No he havaitsevat meidän kertomuksissamme tärkeitä asioita, esimerkiksi romanivähemmistö ja muu vähemmistö, joiden on vaikea päästä lääke, lääkepalvelujen, lääkäripalvelujen piiriin, on syrjintää ja niin poispäin. Joka tapauksessa kaikki sitten liittyy tautien torjuntaan ja valvontaan, koska haavoittuvat ryhmät, jotka eivät pääse terveyspalvelujen piiriin yhteiskunnissamme, niin siitä syntyy tietysti suuria ongelmia tautien leviämisen kannalta ja näin sitten me olemme laatineet yhteisen kertomuksen asiasta, kun tautien valvontaa virasto on havainnut, että kyse on selvästä perusoikeusongelmasta heidän työnsä, työssään myös. Ja Tietysti on selvää, että me teemme Frontexin kanssa läheistä yhteistyötä Europolin kanssa ja muiden sisä- ja oikeusasioiden virastojen kanssa tiivistä yhteistyötä. Me olemme luoneet myös työryhmän Europolin, Sepolin ja Eurojustin syyttäjien välillä näistä Ähm, sähköisistä rikoksista ja ihmisoikeusrikoksista ja mietimme sitä, miten yhdessä voidaan oikein toimia nykytilanteessa ja miten voitaisiin edetä. No niin, uskon, että tämä nyt vähän valaisee asiaa. On havaittavissa kiinnostavaa kehitystä kyllä tässä 50 vuoden ajan. Entistä enemmän on yhteentoimivuutta eri perusoikeustoimijoiden välillä. myös näissä unionin välillä. No niin, kiitos vielä kertaalleen. Luulen, että päätän puheenvuoroni tähän. Paljon kiitoksia. Voin päättää tämän kokouksen tähän vai olenko jättänyt jonkun huomiota? Lopuksi saanen kiittää teitä kaikkia läsnäolostanne. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista ajatuksista, mitä voitaisiin muuttaa toimissamme, mitä voitaisiin tehdä lisänä. Tänä vuonna meillä on tämä eurooppalainen ihmisoikeuspaketti, strategia, toimintaohjelma ja EUn erityislähettiläs yhtenä kokonaisuutena tarkoituksenamme oli kertoa teille tästä toimintaohjelmastamme ja toivottavasti tämän viestin välitätte eteenpäin ja ymmärrätte, että miten te voitte linkittää työnne tähän ihmisoikeuspakettiin. Ja miten te voitte vaikuttaa muun muassa Komin tai Freminsä tehtävään työhön. Kiitokset kuuluvat sihteeristön työntekijöille ja me tulemme jatkamaan yhteistyö kansallisen ja Euroopan tason poliitikkojen kesken, mutta toukokuussa ovat Euroopan vaalit tulossa, joten vaalitauon jälkeen täällä on uusi väki paikalla, mutta kuten aiempinakin vuosina, niin mielestämme tällaisista yhteisistä tapaamisista on ollut aina hyötyä ja ehkäpä Agiar haluaa päättää tämän kokouksen. Course, Mr. Morton. Kiitokset. Kiitokset myös perusoikeusviraston edustajalle ja mila Syitelle myös lausunnoista. Tämähän on koonnut meidät tänne ja kaikki puheenvuorot ovat osoittaneet sen, että johtopäätös voidaan tehdä se, siihen suuntaan, että ensiksikin perusoikeuslauseke on edelleen voimassa, kun mietimme turvallisuuden, oikeuden ja vapauden aluetta sekä ulkoisesti että sisäisesti ja myös Tukholman ohjelma tuo viiden vuoden ohjelmakausi jonka tehtävänä on kehitellä näitä kunnianhimoisia suunnitelmia Lissabonin sopimuksen vaatimusten pohjalta. Ja on myös totta, että ne, nämä sanat, jotka on kirjoitettu artik- Lissabonin sopimuksen artiklaan, niin niiden täytyy myös merkitä jotakin ja niiden täytyy määritellä myös lainsäädäntö tietenkin, josta puhutaan täällä parlamentissa ja tietysti myös kansallisella tasolla. Ja siitä syystä me olemme halunneet luoda tällaisen poliittisen syklin yhteistyöstä parlamentin ja teidän kansallisten parlamenttienne kanssa, sillä meidän täytyy yhdessä tehdä työtä täytäntöönpannaksemme strategiaa, ihmisoikeus, perusoikeusstrategiaa ja lainsäädäntöprosessia valvoa. Ja se, on, se liittyy tietysti turvapaikkakysymyksiin, unnin ulkorajoihin, ja, mutta myös rikosoikeuteen. Tässä parlamentissa ensimmäistä kertaa on, ollaan säätämässä lakia myös rikosoikeusasioissa ja rikosoikeudellisessa oikeudellisessa yhteistyössä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy luoda lain, sää, lakeja yhteisten jaettujen arvojemme pohjalta ja luoda oikea laillinen eurooppalaisten arvojen yhteisö. Ja se tietysti viittaa myös kumppaneidemme keskusteluihin ja kun me neuvottelumme sopimuksista minkä tahansa valtion kanssa, on kyse sitten poliittisesta sopimuksesta tai diplomaattisesta sopimuksesta tai kauppasopimuksesta tai taloudellisesta sopimuksesta kolmansien kumppaneiden kanssa, niin ihmisoikeusasiat täytyy mainita. Jos ihmisoikeuksia ei noudateta, niin sitten näitä sopimuksia ei pitäisi tehdä eikä ollenkaan laatia eikä allekirjoittaa. Ja kun sitten ihmisoikeussopimukset ihmisoikeukset ovat ihan hyvässä jamassa ja sopimuksia tehdään, niin sen jälkeen tilannetta pitää seurata ja tehdä siitä sitten taas uudet poliittiset arviot. Eli Euroopan diplomatian täytyy olla jo askel, askeleita joka puolella um, valppaana poliittisessa prosessissa. Ja vain täten, kun keskustelemme asioista mm, juuri tässäkin talossa niin se vaikuttaa meidän uskottavuuteemme kolmansien valtioiden silmissä ihmisoikeuskysymyksissä ja perusoikeuskysymyksissä myös niiden osapuolten kanssa, jotka ovat parhaimmassa maineessa ihmisoikeuksissa ja kansalaisvapauksien suojaamisessa. Koska toiseksi Tämä on tietysti aina käynnissä oleva hanke, ei se koskaan pääty. Ja se tarkoittaa sitä, että me nyt tässä enää voi pitää oikeuksia vain itsestäänselvyyksinä emme Euroopan unionissa, emmekä myöskään suhteessa kolmansiin osapuoliin. Ei tämä ole niin yksinkertaista, että hetkinen tässä nyt vaan on kansanvallasta kyse, meillä on kaikilla vapaat toimielimet ja kaikki on sitten jo ratkaistu, että asia olisi sillä selvä että tässä sitten noudatetaan ja kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia ja niin poispäin ja jos sit, emmekä voi sitten vain uskoa siihen, että jotkut vaan väittävät suosi, noudattavansa ihmisoikeuksia. Aina pitää olla huolissaan näistä kysymyksistä. Ja meidän täytyy pysyä standardeissamme ja pysyä tiukkoina sitoumuksissamme ja kehittää yhteistyö hengessä avoimuuden hengessä unionin parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä tätä kenttää vahvistaaksemme sen, että kaikki nämä asiat ovat jokapäiväisessä työssämme merkittävällä paikalla. Ja siksi me haluamme tehdä myös kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa ja erityisesti ihmisoikeusjärjestöjen kanssa me haluamme kuulla niiden ajatuksia. Ja tietenkin myös kansalaisjärjestöjen jatkuvaa työtä seuraamme ja tietysti myös perusoikeusviraston työtä. Me kiitämme teitä kaikkia siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun ja nyt ryhdymme sitten seuraavaan Eli me tässä aloitamme viideltä, eli tässä ihan viiden minuutin päässä Mutta ovatkohan kutsuvieraamme täällä jo paikalla? Selvä. No sitten emme pidä mitään välituntia, vaan aloitamme suoraan. Kiitämme edeltäjiä ja sitten kutsumme tänne Jean-Pierre Casarinon. Hän johtaa tätä Firenzen yliopiston instituuttia ja hän puhuu meille ensimmäisenä. Tervetuloa vain tänne. Myös Rova Marina Schramm tänne on saapumassa. Bye, bye, bye, bye, bye. bye. No We're also welcoming Mrs. Marina. Sitten toivotamme tervetulleeksi myös Marina Schrammin, joka on IOMn äh, asiantuntija kansainvälisen sijoitusjärjestön asiantuntija. Sitten edustaja Elen Supius Davide, joka vastaa maahanmuutosta ähm, ja takaisin otosta sekä